Ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, aloitetaan nyt tämä ylimääräinen yhteinen valiokuntakokous ja paikalla on erityisvieraita tänään. Minä pidän puheeni suomeksi, joten tarvitsette luultavasti tulkkausvastaanottimianne. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, minulla on kunnia toimia puheenjohtajana yhdessä ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja David McAllisterin kanssa ja ihmisoikeuksien alivaliokunnan ensimmäisen varapuheenjohtaja Christian van Bredan kanssa tässä kokouksessa, joka pidetään vuosittain mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon voittajan kanssa – olen täällä kehitysvaliokunnan puheenjohtaja Linda McAvenin tilalla, sillä hän johtaa parhaillaan Euroopan parlamentin ad hoc valtuuskuntaa Marrakeshissa, jossa hyväksytään yhdistyneiden kansakuntien kansainvälistä siirtolaisuutta koskeva asiakirja. Olen erittäin iloinen voidessani toivottaa tervetulleeksi vuoden 2018 Saharov-palkinnon saajan oleg Sentsovin edustajan, hänen serkkunsa Natalia Kaplanin. Hänen asianajajansa Dimitri Linchen kutsuttiin myös, mutta aikarajoitusten ja epävarmojen lentoyhteyksien vuoksi hän ei voinut osallistua tänä iltana tähän tilaisuuteemme. Toivotan tervetulleeksi myös kaksi muuta Saharov-ehdokasta, Nasher Seftsafin joka edustaa hänen vanhempansa zolitsa dzhigardou ja ahmed zewsafi eh, sekä kansalaisjärjestöt jotka auttavat siirtolaisia välimerellä ja pelastavat ihmishenkiä. me pidämme tätä kokousta yhteistyössä niiden valtuuskuntien kanssa joita saharov palkinnon myöntäminen oleg sentsoville erityisesti koskettaa euroopan unionin ja ukrainan parlamentaarisen assosiaatiovaliokunnan puheenjohtaja toimii, darius rosati ja eun ja venäjän välisen parlamentaarisen yhteistyökomitean puheenjohtajana on othmar kaczar. haluaisin muistuttaa teitä siitä että euroopan parlamentti on myöntänyt mielipiteenvapauden saharov palkinnon vuodesta tuhat yhdeksänsataakahdeksankymmentäkahdeksan lähtien yksilöille tai järjestöille jotka toimillaan ja ajatuksillaan ovat muistuttaneet kuinka tärkeää maan demokratian kannalta on kunnioittaa ja suojella ihmisoikeuksia ja perusvapauksia. vuosien varrella palkinnosta on tullut yksi konkreettisimmista ilmaisuista kollektiivisesta ja puoluerajat ylittävästä sitoutumisesta ihmisoikeuksien suojeluun ja edistämiseen sekä tuesta heille jotka taistelevat vapauden ja oikeudenmukaisuuden puolesta joka päivä ympäri maailman. maailmassa on yhtä, yhä monia paikkoja joissa yksilöt ja ryhmät jatkavat taistelua päivittäin perusoikeuksiensa puolesta – ja mahdollisuudesta määrätä omasta elämästään ja tulevaisuudesta. Tämä jatkuva taistelu osoittaa, kuinka arvokas ja tärkeä koko kehitys on ja kuinka helposti se voidaan myös murskata. Vaikeina aikoina, kohdatessamme kriisin toisensa jälkeen, suurista pakolaisvirtauksista terrorismiin, emme saa sortua kompromisseihin vaarantaaksemme turvallisuuden tunteen nimissä ihmisoikeudet joiden saavuttamiseksi olemme kamppailleet niin kovasti. muistutan myös että kaksi kuukautta sitten kaksi entistä saharov palkinnon saajaa denis mukwege vuoden kaksituhatta neljätoista palkittu ja nadia murad vuoden kaksituhatta kuusitoista palkittu saivat Nobelin rauhanpalkinnon. Kuten presidentti Tajani sanoi, on valtava ilo Euroopan parlamentille nähdä tämän vuoden Nobelin rauhanpalkinnon myönnettävän kahdelle Saharov-palkinnon saajalle. Nyt viisi Saharov-palkinnon saajaa on palkittu myös Nobel-palkinnolla. Mielestäni tämän parlamentin jäseninä voimme olla ylpeitä sekä parlamentin viimeiset kolme vuosikymmentä tekemästä työstä palkittaakseen merkittäviä ihmisoikeuksien puolustajia ympäri maailmaa erityisesti mutta ei yksistään yksinomaan kehitysmaissa. Hyvät kollegat, kunnioitamme tänään Saharov palkinnon saajaa Oleg Sentsovia ja yhdessä hänen kanssaan kunnioitamme kaikkia niitä ihmisiä, jotka kamppailevat ja taistelevat päivittäin paikallisissa yhteisöissään ja laajemmin ihmisoikeuksia puolustaakseen, antaen siten niille yleismaailmallisen arvon. 30 vuotta sitten Euroopan parlamentti myönsi ensimmäisen Andrei Saharovin nimeä kantavan palkinnon. Nyt valitettavan ja monimutkaisen historiallisen sattumuksen ansiosta Saharov mielipiteenvapauspalkinto kuuluu toiselle toisinajattelijalle, joka on tällä hetkellä pidätettynä Venäjällä ilmaistuaan demokraattisesti ajatuksiaan täysin rauhallisella ja väkivallattomalla tavalla. Annan nyt puheenvuoron kollegallani ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja David McAllisterille. Kiitos Mirja näistä johdantosanoista. Ihan muutaman sanan haluaisin sanoa ulkoasian valiokunnan puheenjohtajan ominaisuudessa. Aivan aluksi, hyvät kollegat, haluan korostaa sitä, että olen kovin tyytyväinen siitä, että vuoden 2018 Saharov-palkinnon edustaja vihdoin pääsi tänne Strasbourgiin. Natalia Kaplan, toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi tänne Strasbourgiin. Hyvä Natalia Kaplan, teidän taistelunne ja Oleg Sentsovin taistelu ei ole ainoastaan teidän taistelunne, vaan se on meidän kaikkien yhteinen taistelu. Me pidämme teidän serkkuanne poliittisena vankina Ukrainassa ja Tästä syystä hänet nimettiin vuoden 2018 Saharovin palkinnon saajaksi. Kaikki me tässä salissa olemme hyvin tietoisia Sentsovin julmasta kohtalosta. Hänet tuomittiin 80 vuodeksi korkean turvatason vankilaan Siperiaan tuhansien kilometrin metrien päästä, päähän kotoaan. Ja tänä vuonna toukokuussahan hän aloitti pitkän nälkälakon vaatien kaikkien ukrainalaisten poliittisten vankien vapauttamista. Venäjällä hän sitten joutui lokakuussa lopettamaan nälkälakkonsa, häntä uhattiin pakko syöttämiselle, mutta vaikka hän on vankilassa, hän jatkaa taistelua vakaumuksensa puolesta ja puolustaakseen kansansa vapauksia. 14. kesäkuuta 2018 Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselman, jossa vaadittiin Oleg Sentsovin välitöntä ja ehdotonta vapauttamista ja myös kaikkien muiden laittomasti pidätettyjen ukrainalaisten vapauttamista Venäjällä. Ja monet tunnetut ihmiset vaativat myös hänen vapauttamistaan mukaan lukien kansainväliset julkikset ja venäläiset elokuva-alan toimijat. Kaikki ovat, nämä ovat myös vedonneet Venäjän presidenttiin. Ja äh, arvoisa Natalia Kaplan, toivon, että voitte nyt kertoa meille, miten Oleksentsovilla menee, mikä hänen terveydentilansa on ja olen erittäin iloinen voidessani antaa teille nyt puheenvuoron. Kiitoksia eh, kovasti Kiitokset äh, omasta ja olikin äh, puolesta. Häntähän täällä tänään olen äh, edustamassa. Ja tietenkään tämä palkinto ei korvaa vapautta. Vapaus on paljon arvokkaampi kuin kaikki maailman palkinnot yhteensä. Tietysti hänen nyt hänen, nälkälakkonsa on päättynyt. Mitä nyt Um, I think we might have a problem with the micro in which... ongelma. Kuuletteko nyt minua? Mikrofoni meni päältä ja päälle ja pois. Can you move a microphone further? Yes. Yes. Okay. Please continue. Олег выходит из голодовки, но на самом деле полностью он не восстановился. Еврачи... No niin, nyt sen hän siis äh, äh, nälkälakkonsa on, on päättynyt ja äh, hänen terveytensä on kohentunut, mutta ei välttämättä palaudu koskaan normaaliksi hän on tuolla pohjoisessa arktisella alueella vangittuna Jamalilla. Siellä on tundra, poroja valtelee siellä ympärillä. Ja sinne lähetetään sitten tällainen etelän, etelän mies, joka on viettänyt elämänsä Krimin niemellä, jossa e, paikallisetkin saavat tuolla, tuolla e, keuhko, keuhkotauteja ja muita e, kroonita, kroonisia sairauksia ankeissa olosuhteissa häneltä alkoi jo tukka lähteä ensimmäisenä vankilakuukausinaan. Mutta ei, mies ei antanut periksi ja minuun teki suuren vaikutuksen ja moniin muihinkin teki suuren vaikutuksen hänen elokuvatuotantonsa ja hänen työnsä. Ja on, on nimittäin tekee elokuvaa, joka perustuu hänen itse kirjoittamansa näytelmään, joka ennen tätä vankeutta tuolla Krimillä, häntä kutsutaan hänen, hänen Krimin veljekseen itse asiassa. Ei hän muuta tehnyt kuin ohjasi tätä prosessia. Hän näki ja jakoi omat, oman näkemyksensä, valitsi näyt, nä, nä, nä, näyttelijänsä ja muokkasi käsikirjoitustaan, eli e, jatkaa työtään nyt sitten tämän vankileirin muurien sisällä, mutta hänen e, työnsä alkaa olla yhä hankalampaa hänen voimiensa hiipuessa. Hän, hän auttaa muurin ulkopuolella olevia e, hän on sankari, ja eikä hän halua olla mikään sankari, hän on ihminen lähinnä. Kiitoksia tästä palkinnosta kuitenkin lämpimästi. Thank you, Ms. Kaplan. I would now like to give... Kiitos, Rouva Kaplan. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron kollegoillemme, jotka ovat hyvin aktiivisia näissä ihmisoikeuskysymyksissä Ukrainassa ja itäisen kumppanuuden alueella. Aluksi haluaisin antaa puheenvuoron edustaja Rosaatille. Hän, hän on tämän EUn ja Ukrainan parlamentaarisen assosiaatiovaliokunnan puheenjohtaja. Kiitos. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa Rova Kaplan tänne valiokuntaan. Tämä Saharov-palkinto on annettu Oleg Sensoville, henkilölle, joka määrätietoisesti haluaa pysyä vapaana miehenä huolimatta näistä tekaistuista syytteistä ja oikeudenkäynnistä. Ja hän on symboli taistelussa Venäjän sortotoimia vastaan. Hän on sankari, Aivan kuten te sanoitte, hän on meidän kaikkien sankari ja haluaisin kiittää kaikkia kollegoitani, jotka ovat tukeneet hänen ehdokkuuttaan tämän Sahrov-palkinnon saajaksi. Aivan kuten tässä sanottiin, taistelemme Oleksentsovin ja kaikkien muiden laittomasti vangittujen ukrainalaisvankien vapautumisen puolesta – ja Euroopan parlamentti on käynyt tätä taistelua jo pitkän aikaa. Se ei alkanut suinkaan vasta tänään. Olemme toimineet jo vuosia, aina siitä lähtien, kun Venäjä laittomasti liitti Krimin itseensä helmikuussa 2014. Sen jälkeen Euroopan parlamentti on hyväksynyt monia päätöslauselmia, joissa tuomitaan nämä vihamieliset ja aggressiiviset teot ja vaaditaan, että poliittiset vangit vapautetaan venäläisvankiloista. Euroopan parlamentti on jatkuvasti nostanut muun maailman tietoisuuteen näitä tapauksia, näiden ihmisten tapauksia, jotka ovat, ovat olleet eri mieltä hallinnon kanssa. Kaikkien näiden Ukrainan kansalaisten tapauksia on tuotu julkisuuteen ja olemme ilmaisseet kantamme lukuisten päätöslauselmien kautta – ja niiden taakse on saatu suuri suuri enemmistö kaikista poliittisista ryhmistä tässä talossa. Niillä on ollut hyvin vahva tuki takanaan ja meillä on suuri enemmistö sen takana, että jatkuvasti vaadimme Oleksentsovin vapauttamista Venäjän, Venäjältä ja voin vakuuttaa teille, että me olemme valmiita ottamaan tämän asian esiin jatkossakin missä tahansa asiayhteydessä – ja meidän Ukraina-valtuuskuntamme täällä Euroopan parlamentissa on myös hyvin aktiivinen, kun se pyrkii keskustelemaan näistä asioista Ukrainan ja ukrainalaisten vastapuolimme kanssa siitä, että miten tähän tavoitteeseen parhaiten päästäisiin, miten Oleg Sentsov ja kaikki hänen kollegansa saataisiin nopeammin vapaaksi. Viimeisten kahden viikon aikana olemme valitettavasti nähneet, miten Kreml käyttää samantyyppisiä keinoja edelleen. Se on vanginnut 24 ukrainalaista merimiestä ja he ovat nyt tutkintavankeudessa Moskovassa. Tämä on jälleen uusi esimerkki tästä aggressiivisesta Venäjän federaation politiikasta, jossa ei lainkaan kaihdeta kansainvälisen oikeuden rikkomista poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällä viikolla tämä palkinto annetaan Oleg Sentsoville ensisijaisesti hänen, ja hänen rohkeiden toimiensa kunnioittamiseksi. Hän on nyt esimerkkinä ja innoituksen lähteenä kaikille niille ihmisille, jotka kohtaavat sortoa missä päin maailmaa tahansa, mutta haluamme myös käyttää tätä mahdollisuutta kasvattaa painostustoimiamme Kremliä kohtaan – ja toteamme selvästi, että emme, emme usko Kremlin propagandaa ja tie, tiedämme, mikä asioiden todellinen laita Venäjällä ja Ukrainassa on. Tämä on myös meidän tapamme lähettää viesti jokaiselle ukrainalaisvangille venäläisvankiloissa. Heidät on vangittu vain sen vuoksi, että eivät hyväksy tätä Venäjän miehitystä. Me lähetämme heille sen viestin, että Euroopan parlamentti ei ole unohtanut heitä – ja hyödynnämme jokaisen mahdollisuuden, joka meillä on heidän vapauttamisekseen. Haluaisin pyytää teitä, Rouva Kaplan, lähettämään parhaat terveisemme Sentsoville ja ilmaisette hänelle, kuinka kiitollisia olemme. Thank you, Darius. Kiitos Darius Rosati ja sitten annan puheenvuoron EUn ja Venäjän parlamentaarisen yhteistyövaliokunnan puheenjohtajalle Otmar Karasille. Sehr geehrte Arvoisa puheenjohtaja Rova Kaplan, te, ajattelette suuren vaikutuksen tiivistetyssä ja tämän ongelman ja sen ihmisen, ihmisen luonnon, joka on symbolina kielteisystä ja sitten toisesta sitten myöskin kannustavana esimerkkinä tämä on aivan erityinen huomio siinä mielessä, koska ajatellaan tätä kymmentä päivää joulukuuta 70 vuotta ihmisoikeuksien yleismaailman julistuksesta Äh, äh, äh, nimenomaan on hienoa, että Oleg Sentsovia juuri tänä päivänä muistetaan ja Euroopan unionin valt, valt, Venäjän valtuuskunta, Venäjän parlamentaarinen yhteistyövaltuuskunta on ylpeä siitä, että nimenomaan tämän, tällä erityisenä päivänä voimme olla kanssanne jakamassa tätä hetkeä ja nähdä e- esimerkkejä, esimerkin siitä, mitä tekin Taholainen teille. Haluamme kunnioittaa Oleg Sentsovin e- elämäntyötä tällä, tällä hetkellä. E, hän on pakollisesti poissa, ja kuten monet muutkin ukrainalaiset kansalaiset, ovat sitten epämääräisten oikeudenkäyntien jälkeen päätyneet Venäjälle erilaisiin vankiloihin ja vankeuteen. Se on erittäin tuskallista, koska tässä ovat kysymyksessä tällaiset tekaistut tuomiot minä kollegoideni kanssa yritämme tässä valtuus, kunnassa sitten pyr- äh, valtuuskunnan kautta äh, niissä puitteissa, joka meillä on mahdollista tekemään äh, parhaamme. Meillä on, on tiettyjä kulmakiviä, tiettyjä rajoja, joiden yli ei saa mennä. Euroopan parlamentilla on että ihmisoikeudet, perusihmisoikeudet, kuten mielipiteen ja ajatuksen vapaus, ovat niitä rajoja, joita ei voi ylittää. Ne ovat meille eri olennaisin tärkeitä, jos ajatellaan, että meillä on esimerkiksi että maa on Euroopan neuvoston jäsen, yhdistyn kansakuntien turvallisuusneuvoston pysyvä edust- jäsen. Sellaisen maan pitäisi aivan erityisesti noudattaa näitä perusoikeuksia. Mitään muuta ei voi suvaita. Sitten tämä laittomasti liitetty Krimin niemimaan tilanne purkautumassa mihinkään, jos ajatellaan näitä erilaisia mm, käänteitä, mitä siinäkin kiistassa on, ja tämän lisäksi sitten vielä meillä on, me olemme joutuneet äh, todistaneet äh, äh, Venäjän asevoimien edesvastuunta käyttäytymistä seuran seuranneet tämän Krimin niemimaan tilanteen entisestään epävakauttamisessa. Me haluaisimme koko maa, tämän mantereen kannalta takia palauttaa rauhaan. Tilannehan on pahentunut jatkuvasti, mitä ihmisoikeuksiin tulee ja ylipäätänsä kansalaisvapauksiin Venäjällä ylipäätänsä kansalaisyhteiskuntan toimivat ja aktivistit ovat joutumaan jatkuvasti mainon kohteeksi erilaisissa kansalaisjärjestöissä toiminnassaan ja olemme nähneet, että, että maassa laaditaan lakeja, jonka ansiosta sitten tällainen yhte, yhteiskunnan eli eri tahot valvovat ja kontrolloivat ihmistä, ihmisiä, yksityisiä ihmisiä entistä enemmän ja myös syyllistyvät virheellisen ja valheellisen tiedon välittämiseen, mikä lisää ahdistusta entisestä. Sitten Oleg Sentsovan on täysin epäoikeudenmukaisesti tuomittu ja me kaikki tietenkin toivomme, että hänet vapautetaan. Ja kun Ukrainan kansalaisen pitää kyetä puhumaan, sanomaan ääneen ja erityisesti tuottamaan jotain kulttuurisia teoksia ilman rangaistuksen pelkoa ja uhkaa. Kyllä, kyllä ihmisen ajatukset voi, ovat vapaasti, ei niitä voi vangita eikä kahlita. Kiitoksia kovasti, että olette täällä ja olekille kaikille kaikkea parasta. Thank you, Otmar Karas, and I would like... Kiitos Otmar Karas ja sitten Rebecca Harms. Hän johtaa puhetta Euronest parlamentaarista valtuuskuntaa ja sehän on tällainen yhteistyöelin, joka joka nimenomaan on mukana tässä Ukraina, Ukrainaa hyödyttävässä toiminnassa. Kiitos herra puheenjohtaja David McAllister, kiitos puheenvuorosta. Minäkin puhun Saksaa. Minua ilahduttaa se, että kollegoiden kesken vallitsee niin suuri yksimielisyys siitä, että tänä vuonna Saharovin palkinto kuului nimenomaan Oleg Sentsoville. Ja uskoisin, että tämä vahva kannatus osoittaa juuri sen, että se, mitä, minkä puolesta Oleg Sentsov taistelee, on hyvin ymmärretty täällä Euroopan parlamentissa. Hän on jopa ryhtynyt nälkälakkoon ja kiitos vielä Natalia, äh, että tulit tänne. Äh, Olekista. Olek ei halunnut miksikään ihmisoikeussankariksi. Hän halusi vain tehdä rauhassa ohjaajan työtä äh, Ukrainan kotiseudulla – Krimin niemimaalla. Ja sitten vuonna 2014 häntä syytettiin terrorismista tai aktivismista ja sitten kun, kun Venäjä valloitti Krimin niemimaan, niin hänet sitten pidätettiin. Jo pitkän aikaa Natalia ja muut ovat vaatineet Olegin vapauttamista ja tärkein toiveemme täältä meiltä käsin – on tänä päivänä mielestäni se, että ei luovuteta. Meidän täytyy taistella kaikin tavoin, että Oleg pääsee vapaaksi ja minä toivon, että kun Oleg nyt saa tämän Saharovin palkinnon, niin se johtaisi myös osaltaan siihen, että me voisimme nähdä hänet vapaana miehenä mahdollisimman pian. Ja haluaisin todeta vielä, että Oleg Sentsov ei taistele todellakaan vain itsensä puolesta ja oman asiansa puolesta. Sentsov haluaisi vain tehdä ohjaajan työtään, mutta me tiedämme toimittajia Krimin niemimaalla, jotka ovat samassa tilanteessa. He haluaisivat tehdä normaalia työtään. Tunnemme krimiläisiä maanviljelijöitä, jotka haluaisivat yksinkertaisesti elää normaalia elämää. Aivan liian moni ukrainalainen on passitettu venäläisiin vankiloihin ja jakavat saman kohtalon kuin Oleg Sentsov. Ja minusta on hyvä, että Oleg Sentsov on nyt nostettu tällä tavalla esille ja varsinkin tämä nälkälakko sitten vielä kiteyttää tämän vaatimuksen ja tämä osoittaa, että että tämä palkinto on annettu ikään kuin ei vain Olegille, vaan myös kaikille niille, joita kohdellaan todella epäasianmukaisesti Venäjälle. Kiitos Natalia, että tulit tänään paikalle. Kiitos Rebecca Harms tästä selkeästä puheenvuorosta. Ja sitten, hyvät kollegat, antaisin puheenvuoron poliittisten ryhmien edustajille. Haluaisin pyytää teitä puhumaan mahdollisimman lyhyesti, jotta ehdimme kuunnella vielä Rova Kaplanin loppukommentit. Ensiksi EPP-ryhmän puolesta Eduard Kukan. Kiitoksia puheenjohtaja. Aluksi haluaisin sydämellisesti onnitella rouva Kaplania ja muita tämän vuoden Saharov-palkintoehdokkaita ja heidän edustajiaan. Olen iloinen, että tapaamme täällä tänään Saharov-palkinnon merkeissä ja että palkinnon saaja on juuri Oleksentsov. Mihail Gaaler ehdotti Oleksentsovia tämän palkinnon saajaksi. EPP-ryhmä teki tämän ehdotuksen ja nyt ehdokkaallemme on tämä palkinto myönnetty lukuisten muiden europarlamentaarikkojen tuella. Oleksentsov saa tämän Saharov-palkinnon rauhanomaisesta protestoinnistaan Venäjän toimia ja Krimin Venäjän liittämistä vastaan ja sitä vastaan, että hänen oikeuksiaan ja muiden ukrainalaisten vankien oikeuksia on rikottu. Hän on toiminut hyvin määrätietoisesti ja protestoinut tätä epäoikeudenmukaista järjestelmää vastaan, joka pyrkii kriminalisoimaan hänen toimensa – hän on uhrannut paljon, hän on aloittanut nälkälakon, jossa hän pysyi 145 päivää. Oleg Sentsov on päättänyt ryhtyä tähän radikaaliin toimeen siinä toivossa, että hänen äänensä kuultaisiin ja että maailma ymmärtäisi, mitä, on, mitä ovat vapaus, totuus ja demokratia. Hänen viestinsä on kuultu ja me haluamme tänään kunnioittaa tätä hänen viestiään. Hän on mielipidevanki sellainen henkilö, joka taistelee mielipiteenvapauden puolesta. Me uskomme näiden arvojen ylivertaisuuteen, petosta ja julmuutta vastaan, ja siksi olen varma, että hän on oiva Saharov-palkinnon saaja. Oleksentsov on viaton mies, joka on edelleen vangittuna. Meidän ei tule pysyä hiljaa, meidän täytyy toteuttaa omia periaatteitamme ja vaatia, että oikeusvaltio, ihmisoikeudet ja mielipiteenvapaus toteutuvat. Ja haluaisin muistuttaa teitä, että mielipiteenvapaus on kaikkien diktaattorien ja autoritaaristen hallintojen pahin painajainen, koska silloin he eivät pysty hallitsemaan ihmisiä. Se on voimakas ja usein ainoa väline, jolla voi nousta vastarintaan. Meidän ei tule sallia, että toivo ja vapaus kuolevat hiljaisuudessa – ja kun nyt edustan sellaista maata, Tsekoslovakiaa, jossa oli yli kaksi vuosikymmentä Neuvostoliiton joukkoja paikan päällä, tiedän, että tämä Oleksentsovin Saharov-palkinto puhuu nyt kaikkien niiden puolesta, jotka taistelevat epäoikeudenmukaisuutta vastaan. Meidän täytyy varmistaa, että heidän äänensä ja viestinsä kuullaan. Silti tunnelmani ovat tänään hieman kahtalaiset, sillä Oleg Sentsovin nimi tulee nyt liitettyä näiden Saharov-palkittujen luetteloon ja hän itse edelleen on kuitenkin edelleen Venäjällä vankilassa ja hänen terveydentilansa on hyvin heikko, kuten tänään kuultiin. Kun tämä ehdokkuusprosessi alkoi, niin minä toivoin, että pääsisin tapaamaan hänet henkilökohtaisesti tässä palkintojen, palkinnon luovutustilaisuudessa, mutta valitettavasti näin ei käy. Haluaisin toivoa, että hän pysyy uskossaan edelleen vahvana ja että hänen terveytensä paranee ja että hän ei taistele yksin epäoikeudenmukaisuutta vastaan. Kiitos. Thank you, Edward. Kiitos Edward Kukan. Ja lisäisin vielä Rouva Kaplan, että viime viikolla edustaja Kukan järjesti meille elokuvatilaisuuden. elokuvat Betrayal, joka oli mielestämme hyvin vaikuttava elokuva. Me olemme hyvin moniarvoinen parlamentti. Meillä on kahdeksan erilaista poliittista ryhmää. Annan niille kaikille puheenvuoron seuraavaksi Soraya Post ACD-ryhmästä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltaa teille, rouva Natalia Kaplan, Oleg Sentsovin serkku, joka Sentsov siis tänä vuonna saa saharvin palkinnon sosiaalidemokraattisen puolueryhmän nimissä haluaisin myöskin lausua tervetulleeksi kaksi muuta loppu suoralle selvinnyttä kansalaisjärjestöjen edustajat sekä palkinnolla, palkinnolla ehdos, ehdolla olleen herra Jeff Savin vanhemmat. Oleg Sentsov, kir- kirjailija, elokuvan tekijä, poliittinen aktivisti, käytti rauhanomaisesti taiteellisia keinoja arvostellakseen – Öö, Venäjään ja Venäjän laitonta Krimin niemimaan miehitystä 2014 ja samoin väkivaltaisuuksia Krimin alkuperäisväestöä kohtaan. Öö, hyvät kollegat, Oleg e, e, meille edustaa rohkeutta ja päättäväisyyttä ja on samalla myöskin sitten sorron vastaisen ja mielipiteen vapauden puolesta taistelun henkilöitymä jokaisella ihmisellä on oikeus lausua mielipiteensä ja ajatella asioista haluamallaan tavalla ilman, että kukaan siihen puuttuu. Ja välittää tietoja ja ajatuksiaan kaikkien välineiden, tietoisvälineiden ja medioiden kautta, ei kenenkään sitä e- estämättä. Venäjä kuitenkin olekin on toimittanut telkien taakse tästä huolimatta, vaikka hänellä oli perusoikeudessa. Me kaikki tarvitsemme näitä rohkeita toisen ajattelijoita, ihmisoikeuksien puolustelijoita, kirjailijoita, runoilijoita, taiteilijoita, elokuvan tekijöitä muistuttamaan ihmisoikeuksien rikkomisista ja, ja kuvastamaan, kuinka uhanalaiset nämä perusvapaudet Euroopan unionissakin tätä nykyään muista maailmasta puhumattakaan – ovat. Tämän palkinnon myöntäminen olkoon herätys huuto herätys Venäjän hallituksille ja antaa toivot mukaan voimaa sitten Olekille ja muillekin 70 Venäjän vankiloissa viruville ukrainalaiselle. <clears throat> Siteeran John Orwell, e, että jos vapaus tarkoittaa mitään, niin, niin se vähintään tarkoittaa sitä, että kerrotaan ihmisille asioita, joita he eivät halua kuulla. Ja, äh, Kaplan, äh, minun puolueryhmäni haluaa välittää kauttanne äh, Oleg Sentsoville parhaat terveiset ja vakuuttaa hänet siitä, että me pyrimme kaikin tavoin vaikuttamaan siihen, että hän muut poliittiset vangit vapautuvat. Kiitos. Edustaja Post. Ja sitten ECRstä ei ole ketään paikalla, joten seuraavaksi hetkinen, onhan siellä. Anteeksi, en koskaan katso näin ääri oikeaan suuntaan. Anteeksi, olin vähän myöhässä, mutta tosiaan istun täällä nurkassa. Minä puhun hollantia, joka on äidinkieleni. Ja en ole nyt kauhean hyvin valmistautunut tähän, mutta sen verran voin sanoa, että myös ECR – täysimääräisesti tuki Oleg Sentsovin ehdokkuutta ja me annamme kaiken tukemme Ukrainalla. Ja Ukraina on taistellut itsenäisyytensä puolesta, se on taistellut itsemääräämisoikeutensa puolesta ja on selvää, että ketään ei saa tuomita poliittisen vakaumuksensa takia. Mielipide pitää voida ilmaista vapaasti. Näistä syistä ketään ei saa passittaa vankilaan. Ja tämä pätee, pätee myös tässä tapauksessa. Ja me olemme nyt hyvin huolissamme Oleksentsovin terveydentilasta. Tiedämme hyvin, että hän ei ole vain omalla asiallaan, vaan hän puhuu kaikkien Venäjällä viruvien poliittisten vankien puolesta. On tärkeää, että Saharov-palkinto annetaan juuri hänelle, koska se kiinnittää huomiota Venäjän, poli, Venäjällä viruvien poliittisten vankien asemaan ja ukrainalaiset muut vangitut henkilöt myös hyötyvät tästä, ehdo, tai tästä palkinnosta. Ja tämä antaa myös ponnekkaan viestin tästä talosta ulospäin, että Euroopan parlamentti suhtautuu hyvin vakavasti ihmisoikeuksiin, ja tämä on tärkeää erityisesti tällä hetkellä, kun kaikenlaiset jännitteet maailmassa nostavat päätään. Rova Kaplan, on hienoa nähdä teidät täällä ja toivotamme serkullenne kaikkea hyvää ja pikaista terveydentilan paranemista. Kiitoksia. Ja sitten ALDE-ryhmän puolesta edustaja Strevitsos, olkaa hyvä. Honorable chairs. Hyvät puheenjohtajat, hyvä Natalia, hyvät palkintoehdokkaat, hyvät kollegat. Tämän vuoden Saharov-palkinto annetaan tuolla symboliseen osoitteeseen. Nämä symbolit kertovat hyvin paljon siitä, miten vaikeaa ja tuskallista taistelu oikeuksien ja vapauksien puolesta oli neuvostoaikoina, aivan kuten se on Venäjällä vielä nykyäänkin. Tasan 30 vuotta sitten, vuonna 1988, ensimmäinen Saharov-palkinto annettiin Nelson Mandelalle ja Anatoli Marchenkolle. Meidän kollegamme Elmar Brock osallistui tuohon seremoniaan 30 vuotta sitten. Anatoli Marchenko oli perustamassa Moskova-Helsinki-ryhmää ja hänet tunnettiin neuvosto ensimmäisenä poliittisena vankina. Ja Marchenko oli ensimmäinen, joka puhui, puhui näistä Stalinin vankileireistä, kulakeista ja hän vietti 20 vuotta vankileireillä ja karkotettuna Siperiaan. 20 vuotta. Hyvät kollegat, nyt Saharov-palkinto myönnetään jälleen ensimmäiselle poliittiselle vangille Putinin Venäjälle, Venäjällä. Onneksi hän on kuitenkin elossa, toisin kuin Marchenko, ja olemme siitä hyvin iloisia. Ja tämä korrelaatio Stalinin jälkeisen neuvosto Venäjän ja Putinin Venäjän välillä on aika järkyttävä – Olekon poikkeuksellisen rohkeuden ilmentymä. Vapaa mies, vapaa kansalainen, joka puolustaa demokraattisia ihanteita ja vapautta ensiksi Maidanilla ja sitten Krimillä omassa kotimaassaan. Ja hän jatkaa taisteluaan vielä vankilasta käsinkin, kuten Natalia kertoi. Hän ei taistele ainoastaan omasta puolestaan, vaan kaikkien ukrainalaisten poliittisten vankien puolesta, jotka ovat tällä hetkellä Putinin hallinnon vangitsemina hyvin vihamielisissä oloissa. Aivan kuten Stalinin jälkeisinä aikoina, myös tänään Saharov-palkinto annetaan sille, joka on tuomittu 80 vuodeksi vankeuteen Siperiaan. Tämä on varmasti lähettänyt viestin myös Kremliin tästä Oleksentsovin tilanteesta. Hyvät naiset ja herrat, Oleksentsov on symboli sille, miten itsensä uhraten taistellaan 2000-luvun aggressiivista hallintoa, miehitysvaltaa vastaan ja miten puolustetaan niitä vapauksia ja oikeuksia, jotka taataan ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa. Ja olen varma, että hänen esimerkkinsä – toimii innoituksena ja kannustimena Venäjällä, jossa sitä niin kovasti tarvitaan ja myös Venäjän miehittämällä, miehittämällä Krimillä sitä tarvitaan. Vapaan maailman poliitikot eivät saa tyytyä nyt kompromisseihin oikeuden ja vapauden puolesta taistellessaan, eivätkä saa tyytyä tällaisiin hallintoihin kuin mikä Kremlissä on nyt vallassa. Meidän täytyy tukea olekin taistelua ja meidän täytyy vaatia ja vaadimme 70 poliittisen vangin välitöntä vapauttamista ja että myös nämä 24 ukrainalaista merimiestä, jotka hiljattain vangittiin Mustalla merellä, vapautetaan välittömästi. Ja lopuksi toivon, että mahdollisimman pian Oleg vapautuu ja me pääsemme tervehtimään häntä henkilökohtaisesti täällä parlamentissa. Kiitos. Thank you. Kiitos. Petras. Ja sitten haluaako vihreiden edustaja käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Herzlich willkommen hier im Europäischen Parlament. Ja, äh, niin, Ruokaplan lämpimästi tervetuloa tänne Euroopan parlamenttiin. Eh, minä en valitettavasti eh, tunne Oleksentsovia henkilökohtaisen koko hänen eh, isänmaataankaan Ukraina, mutta ihmiset, jotka ovat vankilassa, jotka ovat henkilökoht- sellaisen henkilökohtaisen paineen alaisena, pystyvät silti käymään tätä taistelua, ovat tunnustan arvoisia, jos ajatellaan, mitä, mitä taistelua pitää käydä. Me olemme yhä epävakaammassa maailmassa. On, meillä on diktaattoreja, diktaattorisia, diktaattorista johdettuja hallintoja, jotka demokratian kustannuksella siellä valtaa pitävät. Sen vuoksi on erittäin tärkeää, että kaikista huolimatta kulkevat omaa tietään, tietää kohti vapautta ja demokratiaa on minusta on todellakin huomenta herättävää, että tämä päättäväisyys ja rauhanomainu, rauhanomainen tapa edistää ja ajaa omia ajatuksiaan. Mä olen tästä monena vuonna olen ollut vaikeuksia valita, kuka Saharov-palkinnon saisi, mutta että no, en ole koskaan törmännyt ihmiseen joka, tai tahon, joka ei sitä olisi ansainnut. Mutta hämmästyttävä, että on niin paljon on yhä ihmisiä, jotka eivät äh, on äh, anna, johtaa itseään harhaan sitten hallituksen tai muiden valtaa pitävien toimesta. Se antaa meille uskoa ja luottamusta ja, ja, ja, ja voimia tulevaisuutta toivottavasti sitten, äh, että Oleksentsovkin äh, tervehtyy ja vahvistuu näissä äh, ankeissa vankilaoloissa ja niillekin, jotka olivat tuossa Saharov-palkinnon loppusuoralla, että jaksatte kulkea tienne loppuun pystypäin. Ähm, ihmiset, jotka ajattelevat muiden parhaat, parasta eivätkä omaa, omaa parastaan. Se on aina hatunnoston arvosta lämpimästi. Kiitoksia siitä, että olemme paikalla ja terve, terveiset Olekille. Frau Kollegin, the... Kiitos. GUE NGL ryhmä ei ole edustettuna täällä. Tänä iltana ei myöskään EFDD eikä myöskään ENFstä ole ketään paikalla. Haluaisiko joku muu edustaja vielä käyttää puheenvuoron? Mihail Kala on pyytänyt puheenvuoroa. Ehkä antaisimme hänelle puheenvuoron ennen kuin Natalia Kaplan voi käyttää loppupuheenvuoron. Mihail, ole hyvä. Äh, kiitos. Minäkin toivotan teidät, Rova Kaplan, hyvin lämpimästi tervetulleeksi kaikki muutkin palkintoehdokkaat täällä. Minun ei ole syytä toistaa sitä, mitä tässä salissa on tullut jo sanotuksi. Haluaisin vain esittää pari kysymystä. Miten Oleg Sentsov koki tämän palkinnon saamisen? Miltä hänestä tuntui? Ja toiseksi haluaisin kuulla, että onko nyt hänen kohtelunsa parantunut ollenkaan tai muuttunut tuolla vankileirillä tai, pikemmin, tai ehkä huonontunut. Miten hänen palkinto, palkinnon saamisensa suhtauduttiin vankileirillä ja mitä muut vangit ovat tästä palkinnosta mieltä? Ja sitten haluaisin vielä tietää, että mitä Venäjällä puhutaan asiasta, miten ihmisoikeusaktivistit ovat ottaneet vastaan tämän Oleksentsovin palkinnon – ja onko se tunnustettu tuolla Venäjällä? Pidetäänkö Saharov-palkintoa arvokkaana tunnustuksena ihmisoikeustyöstä? Ja onko olemassa ehkä Venäjällä joitakin aloitteita, jotka konkreettisesti tähtäisivät nimenomaan Oleg Sentsovin vapauttamiseen? Toimitteko täysin yksin vai onko teillä laajempaa tukea Venäjällä? On toki selvää, että Ukrainassa asiaan on kiinnitetty paljon huomiota, mutta mikä on tilanne Venäjällä? Ja sitten myös, että mitä te odotatte meiltä? Miten toivoisitte meidän auttavan Sentsovin vapauttamispyrkimyksistä? Pyrkimyksissä? Kiitoksia. Edustaja Kaalan. Ja sitten onko muita puheenvuoron pyyntäjiä? Tässä salissa eipä näytä olevan, joten Rouva Kaplan, te kuulitte puheenvuoroja edustajiltamme. Ja pari kysymystäkin. Voisitteko pitää jonkinlaisen loppupuheenvuoron tässä ja mahdollisesti sitten vastata näihin kysymyksiin myös. Kiitos. No, что касаемо Олега, да, он Kiitoksia, että sain jälleen puheenvuoron. Olekin terveydestä sanoisin, että hän toipuu, on toipumassa sen jälkeen, kun hän lopetti tuon nälkälakon, terveys on ollut kohenemaan päin ongelmana on se, että riippumattomat lääkärit eivät ole päässeet Olegin luokse, joten emme varma, varmuudella tiedä hänen terveydentilaansa. Emme ole saaneet mitään ensikäden tietoja. Olemme kuulleet tästä asiasta vain vankilan lääkäreiltä ja tilanne on huolestuttava. No hänen kohteluunsa sanoisin, että Olegille lähettämämme paketti ei päässyt perille – Venäjällä oli sääntö, että voi lähettää vain alle 20 kilon paketin joka kolmas viikko. Me lähetimme hänelle tasan 20 kilon paketin, mutta tietysti vankilassa väitettiin, että se painaa enemmän, eikä tätä pakettia hänelle annettu. Tuossa paketissa oli hänelle hyvin tärkeitä asioita, lämpimiä sukkia, kuivattuja hedelmiä, tällaisia asioita. Me yritämme siis varmistaa, että hän saa tämän toimittamamme paketin tämän tyyppisiä arkisia päivittäisongelmia hänellä on vastassaan ja niin hän on niihin jo tässä vaiheessa tottunut. Mutta mitä tulee sitten venäläisiin ihmisoikeustaistelijoihin, kyllä heitä Venäjällä on. En tiedä, miten he ovat pystyneet säilymään hengissä Venäjällä. Minä olen myös Venäjän kansalainen. Lähdin Venäjältä kaksi vuotta sitten ja heidän tilanteensa ja työn, työn jatkaminen Venäjällä on hyvin vaikeaa, ei ainoastaan siksi, että he tukevat Ukrainaa, vaan koska he tukevat kaikkien mielipidevankien tilannetta Venäjällä. Muitakin mielipidevankeja on Venäjällä kuin vain ukrainalaisia. Heitä he edustavat monia eri kansallisuuksia. Ja on kuultu vaatimuksia muun muassa, muun muassa vankien vaihdosta. Tällaista trendiä on ollut näkyvissä, mutta mitä tulee massa mielenosoituksiin, niitä on mahdoton järjestää, koska jos ihmiset osallistuvat tällaisiin, heidät pidätetään. Tämä on valitettavasti tilanne, mutta ihmisoikeustaistelijat kyllä tekevät työtään. Tällä hetkellä he pyrkivät muun muassa varmistamaan, että Oleg saa tämän paketin. Se ei ehkä vaikuta isolta asialta, mutta se merkitsee tuolle vangitulle todella paljon ja hänen elämälleen siellä vankilassa. Mitäkö minä haluan? No totta kai toivon, että Oleg vapautetaan, koska muuten kaikki on ollut turhaa. Minä toivon, että löydämme jonkinlaisen keinon painostaa Venäjän tsaaria, jotta hänen ei kannattaisi enää, enää pitää Olegia vankilassa, sillä tuon nälkälakon vuoksi, niin hän oli silloin hyvin, hyvin huonossa kunnossa. Hän vaati, että kaikki poliittiset vangit vapautetaan, mutta se, miten, miten media sitten tämän asian esitti, se esitti asian niin, että tämä on olekin oma nälkälakko. Tietenkään siitä ei ollut kyse, vaan siitä, että kaikki ukrainalaiset poliittiset vangit vapautettaisiin. Tätä hän halusi. Kiitos. Спасибо. Colleagues, further comments, questions? Hyvät kollegat, onko teillä vielä kysyttävää tai kommentoitavaa? Näin ei näytä olevan, joten antaisin puheenvuoron Christian Dambreralle. hän on ihmisoikeuksien alivaliokunnan varapuheenjohtaja. Hän on Pierantio Pantseerin varamies. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Todellakin minulla on suuri kunnia päättää tämä kokous, pitää tämä loppupuheenvuoro tässä kokouksessa, jonka nämä valiokunnat järjestivät yhdessä. Minä olen siis ihmisoikeuksien alivaliokunnasta ja Aivan kuten sanoin, niin tässä on sitten mukana myös EUn ja Ukrainan parlamentaarinen assosiaatiovaliokunta sekä myös EUn ja Venäjän parlamentaarinen yhteistyövaliokunta. C'est bon, ça va? Ça marche? Appuie le bouton. Toimiiko tämä tulkkaus nyt? Niin, eli tosiaan. Ja kiitän myös lämpimästi kaikkia valtuuskuntia, jotka ovat tässä olleet mukana. Ihan muutamalla sanalla tote, toteaisin, että nyt tosiaankin ää, tässä vietämme juhlavuotta, jolloin on YK on yleiskokous julkaissut nämä ihmisoikeus, tämän ihmisoikeusjulistuksen ja silloin on tällainen juhlaviikkokin tulossa ja silloin juhlistetaan nimenomaan yleismaailmallisia ihmisoikeuksia. Ja nyt kymmenen vuotta myöhemmin haluaisin korostaa sitä, että tämä ihmisoikeuksien julistus pätee kaikkialla. Ja tämä ihmisoikeuksien julistus on sellainen julistus, joka ei todellakaan koske ainoastaan Eurooppaa jotakin osaa Euroopasta, niin kuin joskus väitetään, vaan ihmisoikeudet ovat yleismaailmallisia. Ja ja usein näyttää siltä, että muissa tai muualla maailmassa ei, ei välitetä näistä ihmisoikeusjulistuksista ja täytyy korostaa sitä, että ihmisoikeudet ovat universaaleja. Niitä täytyy kunnioittaa kaikkialla, koska perusihmisoikeudet, perusvapaudet ovat sellaisia, joita pitää kunnioittaa kaikkialla maailmassa. Ne eivät rajoitu johonkin maantieteelliseen alueeseen. Ja haluaisin vielä muistuttaa, että Ludmila Alekseva kuoli ihan vastikään 2009 hän sai Memorial-kansalaisjärjestön jäsenenä Saharov-palkinnon. Ja haluaisin kunnioittaa hänen muistoaan. Hän on juuri menehtynyt ja yhdeksän vuotta sitten tosiaankin Memorial-kansalaisjärjestö sai Saharov-palkinnon ja Ludmilla oli yksi tunnetuimmista Venäjän toisin ajattelijoista. Ja hän äh, sitten äh, on puolustanut hyvin äh, Arnei Sivjaskia ja muita kirjailijoita vuosikymmeniä. Ja näiden vapauden puolesta on taisteltu vuosikymmeniä. Ja nyt kun huomasin, että tänä vuonna Saharov-palkinto annetaan Oleg Sentsoville. Hänhän on ihan kuin Alekseeva tai itse Saharovkin, että Oleg Sentsov on aivan samalla tavalla kommunismin uhri, kuten nämä edellisetkin palkinnon saajat. Ja näyttää siltä, että kommunismia ei ole täysin pystytty vielä kitkemään Venäjältä, ja kun tällaista tapahtuu. Ja juuri Tämän seurauksena sitten Sentsovin kaltaiset toisin ajattelijat ja kommunismin kyseenalaistajat viruvat vankiloissa. Ja tämä osoittaa sen, että kommunismi ei ole kuollut. Ja nyt on tärkeää, että annamme palkintoa ja tunnustusta ihmisille, jotka, jotka kantavat lippua ja taistelevat, taistelevat ihmisoikeuksien puolesta. Mustameri ei ole vapaa meri. Usein puhutaan välimerestä. Välimeri on ihan konkreettisestikin välimeri, koska se on, se on Euroopan ja Afrikan välissä ja Mustalla merelläkin on valtavia jännitteitä. Ja Oleg Sentsoville nyt myönnettiin Saharov-palkinto juuri siksi, että hän, kuten Alekseva ja muut entisten kommunistimaiden kansalaiset, ovat raivokkaasti taistelleet vapauden puolesta. Vapaustaistelu ei pääty tähän ja vapaustaistelu päättyy vasta silloin, kun autoritaariset johtajat saadaan pois vallasta. Joten pitäkäämme yllä toivoa, taistelu jatkukoon ja haluamme kiinnittää huomiota näihin asioihin sekä Mustalla merellä että Välimerellä. Haluamme katsoa niitä vapauden kiikareilla ja saada loppumaan nämä epä- tai vääryydet, joita tänä päivänä vielä joudumme kokemaan. Kiitos.